huoletta. Ja nyt aloitamme sitten äänestyksen. Kiitoksia oikein paljon. Ymmärtääkseni tällä tavoin osoitettiin arvostusta minun puheenjohtajuudelleni ja puhemieheydelleni tässä istunnossa. No niin, ensimmäinen kohta äänestyksissä on edustaja Sulinin mietintö. Mietintö koskee koskien Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöstä Euroopan globalisaatiorahojen varojen käyttöönotosta. Toisena päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti. Ja nyt me äänestämme. Äänestämme tästä nimenhuuto äänestyksenä. Puolesta kädet ylös ja painakaa nappia. Vastaan. Tietenkin tämä on nimenhuutoäänestys tyhjää. Kiitoksia. Äänestys päättyy. meillä on määrä enemmistö ja yli kolme viidesosaa mepeistä on antanut äänensä, joten tämä mietintö on hyväksytty. Mennään sitten seuraavaan kohtaan. Äänestämme Paul Rybikin mietinnöstä. Tämä on ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta, talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta toinen päivänä, päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti. Tämä on nimenhuutoäänestys myöskin. Ja nyt äänestämme tästä Äänestys alkaa. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Äänestys päättyy. Me tarvitsemme enemmistön tässäkin tapauksessa, joten kolme viides osa äänestä pitää olla. Olemme hyväksyneet tämän mietinnön. Seuraava mietintö. Petris on Petri Sarvamaan mietintö. Mikä ongelma täällä on? Seuraava mietintö, josta äänestämme, on edustaja Sarvamaan mietintö. Ähm, Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto. Tämä on nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Äänestys päättyy. E, przyjęliśmy sprawozdanie. Dziękuję bardzo. Olemme hyväksyneet e, tämän mietinnön. Nyt e, viimeinen mietintö, josta äänestämme, on Isabel Toman mietintö, joka koskee Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönottoa. annan puheenvuoron esittelijälle Isabel Tomaa kaksi minuuttia. Madame Deputeur. Monsieur le Président, merci de me donner la parole. Puhemies, kiitos puheenvuorosta. Pelkään kuitenkin, että kun otan huomioon tunnelma täällä. Muistuttaisin 25. huhtikuuta Ranskaa pyysi varoja globalisaatiorahastosta johtuen PSAn rakennemuutostoimista, erityisesti äh, Rämsissä. Tässä on kyse yli 12-13 työntekijästä, jotka tähän päivään mennessä eivät ole löytäneet työtä, ovat siis työttöminä. Tässä on tarkoitus kuitenkin auttaa heitä löytämään työpaikkaa ja näin ollen kiitän parlamentin jäseniä, jotta hyväksyisivät tämän äh, mietinnön. Kiitoksia. Merci beaucoup, Madame Kiitoksia oikein paljon. Tämä on nimenhuutoäänestys, yksi äänestys, äänestys alkaa puolesta. Vastaan. uudestaan. Aloitan äänestyksen uudestaan puolesta. Meidän on äh, äänestettävä uudelleen. Meidän on äänestettävä uudelleen. Äänestys alkaa. vastaan. Tyhjää. Äänestys päättyy. Ogłaszam wyniki. Głosowanie jest... Ja tulos on... Äänestys on päättynyt ja olemme hyväksyneet tämän mietinnön. Kiitoksia oikein paljon. Nyt istunto päättyy kello kolmeen asti. Hyvää ruokahalua kaikille.